ne ja toivottavasti saamme myös myönteisen hyväksynnän parlamentilta hyväksyntämenettelyn kautta. Kiitoksia. Kiitoksia, ministeri. Keskustelu tästä on aina ollen päättynyt. Seuraava kohta esityslistalla on <clears throat> oikeudellisten asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien ihmisoikeus, sisäasiallinen valiokunnan ja perussuomalaisen työllistystoiminnan asioiden valiokunnan suulliset kysymykset neuvostolle ja komissiolle, joka koskee Tukholman ohjelman sekä vapaata todellisuutta ja oikeuden perusvallan alueen täytäntöpanoa. Tekijät aloittavat kollega Perlinger äh, kolme ja puoli minuuttia. Signor Presidente. Puhemies. Tukholman ohjelma, joka hyväksyttiin 2011, jonka tarkoitus on per, sa, ta, täyttää tiettyjä tavoitteita vuoteen 2014 mennessä. Parlamentti on kaksi ö, ö, ottanut kantaa Siis parlamentti on ottanut pari kertaa kantaa asiaan, muun muassa vuonna 2010, ja komissio on hyväksynyt toimintasuunnitelman. Nyt Tukholman ohjelma on kestonsa puolessa välissä. Ja Juri ja Libe ja AFKO valiokunnat, mm, kuntien tarkoitus on arvioida sitä, niitä saavutuksia, joita on saatu aikaan. Nyt minulla olisi kysymyksiä komissiolle, tai komi- kysymys komissiolle ja neuvostolle. Eli Ja, <clears throat> tämä on samankaltainen kuin suullinen kysymys, jonka olemme aiemminkin esittäneet. Haluamme mm, kiinnittää huomioon, huomiota so, eurooppalaisten, eurooppalaisen lainsäädännön konkreettiseen soveltamiseen. Meillä on niin kutsuttu eurooppalainen valtava korpus juuris, joka lähtee siitä, että oikeuksia tulisi lähentää – Eli se, että arvioidaan saavutuksia, niin se ei tarkoita sitä, että, on ainoa, että ainoastaan listataan niitä lakeja tai muita lainsäädännöllisiä tekstejä, joita on hyväksytty, vaan täytyy pohtia, millä tavalla kansalaiset ovat hyötyneet näistä uudistuksista, koska meillä on merkittävä määrä lakeja, mutta vain pieni osa on tuttuja kansalaisille. Ja se saattaa vaarantaa näiden koko ponnistustemme tulokset. Mitkä ovat tulokset eurooppalaisille ja Euroopalle? Kun tätä väliaikatarkarviointia tehdään, niin haluaisimme komissiolta ja neuvostolta mm, tietää, että mitkä ovat ne syyt, jotka ovat johtuneet tähän ähm, tulokseen. Äh, ja mitkä, minkälaiset ovat niiden käytännön ähm, vaikutukset? Haluaisimme tietää, missä määrin äh, tätä lainsäädäntöä hyväksyttiin ja hyväksyttyjä toimia voidaan ähm, täytäntöönpano jäsenvaltioissa, koska tarkoitushan on luoda käytännön tuloksia, käytännön hyötyä. Eli erityisesti täällä Euroopassa, jossa me kaikki olemme lainsäädäntöjä, jopa siellä, missä ää, joskus ää, täytäntöönpanovallan käyttäjällä on monopoli ää, säädösten ehdottamisessa. Eli me kaikki haluamme tietää paremmin äh, sen, miksi ylipäänsä Tukholman ohjelma on ja mitä käytännön tuloksia sillä on ollut. Kiitos. Kiitoksia kollega Berlingen. Sitten vuorossa kollega Lopes Aguilar, kolme puoli minuuttia. Recordado el programa de Estocolmo fue aprobado en diciembre del año. Puhemies, Vuonna 2009 hyväksyttiin Tukholman ohjelma ja nyt on kysymys siitä, että missä määrin tämä ohjelma on pantu täytäntöön. Nythän meillä on, olemme käytännössä tämän ohjelman puolivälissä. Ja tästä on tehty suullinen kysymys. Me olemme esittäneet useitakin kysymyksiä, missä, minkälaisia tuloksia on tähän mennessä saatu tässä ohjelmassa. Toinen kysymys oli se, että mitkä äh, ovat oleelliset elementit, jotka vaikuttavat Tukholman ohjelman jatkoon vuonna 2014 jälkeen. No kysymys kuitenkin vapaan oikeuden alueen turvaamisesta. Nyt täytyy katsoa, mitä tähän mennessä on saatu aikaa? Me olemme varmastikin menneet eteenpäin tämä prosessi oikeuden saralla. Ja syylliksi epäiltyjen osalta olemme havainneet, että paljon on tehty tämän Euroopan yleissopimuksen ratifioimiseksi, joka koskee yleis- ja perusoikeuksia. Sehän ei ole vielä täysin toteutunut, mutta Kööpenhaaminan jatko on sisältää demokratian oikeusvaltion periaatteen ja myös tasavertaisen pääsyn unioniin, niin, mutta meidän täytyy kunnioittaa myös moniarvoisuutta, demokratiaa, perusoikeuksia ja asiakirjojen julkisuutta. Tällä hetkellä me keskustelemme hyvin kunnianhimoisesta paketista, joka kattaa tietosuojan, mutta tämä on sellainen direktiivi, joka ei ole vielä suinkaan loppusuoralla. Ja tässä on haasteita vapaaseen liikkuvuuteen liittyen liittyen, liittyen jotkut hallitukset yrittävät testää tätä, yritetään taas äh, rakentaa äh, rajoja äh, jäsenvaltioiden välillä erityisesti sellaisessa suhteessa, kun ihmiset ovat päässeet nauttimaan vapaasta liikkuvuudesta. Ja me olemme myös nähneet, että myös turvallisuusasioissa on menty eteenpäin, nimittäin, että myös kansalaiset ovat hyvässä suojassa, mutta on muitakin haasteita, jotka ovat jääneet auki. Ja me olemme nähneet, että kriisi, joka ei ole pelkästään finanssi- tai talouskriisi, vaan myös poliittinen kriisi, eh, liittyy legitimiteettiin ja populismin lisääntymiseen. Ne ovat kaikki hyvin tärkeä, suuria haasteita koko EUn perusperiaatteita silmällä pitää. Mitä tapahtuu Tukholman ohjelman tulevaisuudelle? Mitä me voimme tehdä, jotta Jatko-ohjelma olisi myös onnistunut ohjelma Den Hagin ja Tampereen jälkeen. No, mitä nyt pitäisi tehdä Tukholman jälkeen, jotta EU voisi olla ratkaisussa roolissa, niin kuin Lissabonin sopimuksessa haluttiin. Kolme vuotta Lissabonin sopimuksen voimantulon jälkeen, kolme vuotta Tukholman ohjelman jälkeen on ehdottoman välttämätöntä saada enemmän turvallisuutta ihmisten perusoikeuksiin. Me Tiedämme, että perusoikeusvirasto on arvioinut äh, poliisi- ja oikeusalan yhteistyötä äh, rikosoikeudessa, rikosoikeuden saralla. Tämä on tämä keskustelun tavoitte. Me haluaisimme tietää, mikä on komission aikomus ja näkemys niin, että sitten tähän suulliseen kysymykseen saadaan vastaus. On kysymys kansallisten luottamuksesta äh, Euroopan unioniin. Tämä on todellakin viimeinen tilaisuus antaa vastaus ja asioissa, jotka koskevat e, kansallisten oikeuksia. Jos me emme tässä onnistu, niin seuraava mandaatti tulee liian myöhään. Kiitoksia kollega Lopes Aguilar. Sitten vuodessa kollega Cassini kolme minuuttia. Grazie. Kiitoksia puhemies. Minäkin kysyn itseltäni, mikä tämän kysymyksemme aihe on. Tässä on kyse aloitteesta. Kolme valiokuntaa ovat tehneet tämän ehdotuksen työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti mm, ja komissio on saanut jo päätöslauselman parlamentin 27. marraskuuta 2009 Tukholman ohjelmasta silloin, kun Lissabonin sopimus ei ollut vielä astunut voimeen. Kyse oli 51 artiklan ensimmäisestä soveltamisesta ja valiokunnat esittelivät, kuinka tärkeä tämä aihe on. Tukholman ohjelma kattaa koko EU-rakenteen kolmannen pilarin. Nimittäin parlamentin demokraattisen valtuuksiin annetaan eräs osa, joka on erittäin tärkeä kansalaisille, nimittäin vapaus, turvallisuus ja oikeus. Tämä yhtenäinen alue Euroopassa on tärkeä tavoite integraatioprosessissa, kuten sanottiin Amsterdamin sopimuksissa. Täytyy huomioida se, että komissio on viitannut tähän useaan otteeseen otteeseen täysistunnossa ja valiokunnassa edistyksestä, jota on tapahtunut Lissabonin sopimuksen saralla, mutta nyt kysytään, kuten jo päätöslauselmassa vuodelta 2009, tällaista kokonaisarviota komissiolta siitä, mitä on saavutettu, mitä vielä täytyy saavuttaa, millaisia ongelmia on kohdattu ja miten nämä ongelmat voitaisiin voittaa. Pian on Euroopan vaalit 2014 ja nyt olemme kriisitilanteessa, ei pelkästään talouskriisi, vaan myös luottamuskriisi on Euroopassa eurooppalaisten osallistuminen Euroopan vaaleihin on laskenut kaikissa maissa jatkuvasti, sekä perustajamaissa että myöhemmin liittyneissä maissa, niissäkin maissa, jotka ovat liittyneet Berliinin muurin murtumisen jälkeen. On siis reagoitava huolimatta tästä kriisistä. Seuraavat vaalit voivat olla tällainen uudelleen käynnistysvaihe, koska vihdoinkin täytyy puhua Euroopasta Viime vaaleihin asti eh, vaalikeskustelussa keskityttiin eh, sisäpolitiikkaan. Se oli ikään kuin tällainen tapa tarkistaa hallituksen eh, politiikkaa. Nyt voidaan sanoa kyllä tai ei Euroopalle. Meidän täytyisi selkeästi osoittaa kansalaisiin, mitä on saavutettu. Ja jos kerran vapaus, turvallisuus ja oikeus ovat perus etuja, niin meidän täytyisi tämä esittää mm, uskottavalla tavalla. Nyt haluaisin kysyä, millä tavoin uudet välineet ovat saa toimineet Tukholman ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, millä tavalla komissio aikoo lisätä kansalaisten luottamusta demokratiaan ja kuinka se ottaa huomioon kansalaisten kysymykset 11 artiklan mukaisesti ja mitä komissio aikoo tehdä, mitä tulee eurooppalaiseen syyttäjänvirastoon. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Kasiini. Sitten vuodessa neuvoston puolesta ministeri Creighton. Kiitoksia. Olen kiitollinen mahdollisuudesta arvioida Tukholman ohjelman täytäntöönpanoa teidän. Kysymyksen on hyvin laaja-alainen ja kun nyt aika on aika vähän tähän vastaamiseen, niin voin antaa vain rajallisen, rajallisen rajoitetun vastauksen. Toivon kuitenkin, että tulee selväksi se, että me olemme saaneet aikaan merkittävää edistystä tällä alueella ja tulemme niin tekemäänkin. Ähm, neuvostossa tehtiin äh, syksyllä arvio Tukholman ohjelmasta. Ministerit arvioivat tätä ohjelmaa Kyproksen puheenjohtajuuden aikana tuolloin arvioitiin koko Tukholman ohjelman kattamia asioita, muun muassa siviili- ja rikosoikeus, sisäinen turvallisuus, turvapaikka ja niin edespäin asiat. Silloin kun tämä sen jälkeen, kun tämä arvio oli tehty, niin Kypros puheenjohtajavaltiona tiedotti asiasta kirjallisestikin ja merkille pantavaa oli se, että todettiin, että keskustelut neuvostossa heijastelivat tuntemuksia siitä, että oltiin tyytyväisiä Tukholman ohjelman edistykseen ja haluttiin vielä syventää niitä asioita, joiden nähtiin kaipaavan parannusta. Tarkoituksena on asettaa lainsäädännöllisiä prioriteetteja. Näissä keskusteluissa ministerit saattoivat uudistaa sitoumuksensa äh, saada aikaan tasapainon äh, turvallisuuden ja toisaalta yksityisten ihmisten oikeuksien välillä. En voi tietenkään tässä vaiheessa puhua kaikista niistä äh, teksteistä, joita on hyväksytty sitten vuoden 2010, mutta esimerkiksi maahanmuutto, ja turvapaikka-asioissa me olemme eh, nyt saamassa päätökseen yhteiseen turvapaikkasysteemin ähm, ähm, muun muassa alueellista suojeluohjelmaa kehitellään tällä hetkellä ja sitten tämä yksi ja yhtenäinen äh, työ- ja oleskeluoikeusdirektiivi hyväksyttiin mitä tulee toiminnallisiin toimiin, viisumi-informaatiojärjestelmä otettiin käyttöön ja siis kaksi lähti liikkeelle viime, otettiin käyttöön huhtikuussa. Oikeuksien alalla meillä on direktiivi, jossa asetetaan rikosten uhrien oikeudet ja meillä on myös asetus, joka liittyy suojelutoimien vastavuoroiseen tunnustamiseen. Meillä on myös muita tärkeitä direktiivejä hyväksytty, muun muassa toimi, jonka avulla pyritään torjumaan kyberhyökkäyksiä ja online niin internetissä tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksymiskäyttöä pyritään torjumaan ja lapsiuhrien suojelemisesta meillä on direktiivi samoin kuin ihmiskauppaa käsittelevä direktiivi on hyväksytty kaiken kaikkiaan neuvosto on sitä mieltä, että nyt pitäisi keskittyä täytäntöönpanosäädöksiin ja sen lainsäädännön täytäntöönpanoon, jota on jo hyväksytty. Mitä tulee institutionaalisiin järjestelyihin, niin neuvosto on sitä mieltä, että normaali lainsäädäntöjärjestys toimii hyvin se vahvistaa molempien instituutioiden kykyä tehdä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa se, että vapauksien, turvallisuuden ja oikeuksien alue saadaan valmiiksi. Lissabonin sopimus on jo osoittautunut hyödylliseksi. Tällä hetkellä neuvostossa on pysyvä komitea, joka varmistaa sisäisen turvallisuuden osalta yhteistyön. Me on myös solidarisuuslauseke, joka varmasti tulevaisuudessa auttaa vahvistamaan yhteistyötä. Se, että meillä on ö, ulkosuudenhallinto, se myötä vaikuttaa hyvään koordinaatioon silloin, kun toimissa on ö, ulkoinen ulottu, ulkosuhdeulottuvuus, joten kaiken kaikkiaan voimme jossain määrin olla tyytyväisiä siihen, mitä Tukholman ohjelmassa on saatu aikaan. Tämä ei, tietenkään meidän ei pidä levätä laakereillamme, ja tämähän ei päde ainoastaan neuvostoon, vaan myös parlamenttiin. Uskon, että molemmat, molempien instituutioiden täytyy osoittaa, että olemme sitoutuneita nopeas, nopean tahtiin täytäntöön panemaan Tukholman ohjelmaa niin, että voimme luoda turvallisemman, avoimemman ja reilumman Euroopan. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva ministeri Crichton. Sitten on vuorossa komissaari Borg. Since the questioners speak a Latin language, um, the three questioners... No, näistä kolmesta kysymyksestä haluan oikeastaan uh, haluan vastata sitten näillä alkuperäiskielillä. Kiitän äh, kysymyksen esittäjiä tästä äh, parlamentaarisesta kysymyksestä myös, koska tässä on pyydetty komissiolta ei vain luettelua niistä asioista, jotka on saavutettu Tukholman ohjelman aikana, vaan myös mitä esteitä komissio on kohdannut täytäntöönpanossa. Ja myös huomioin sen, minkä edustaja Berlinguer sanoi siitä, että on hyvä, että meillä on tämä lista, mutta kuinka paljon sitä on julkistettu, kuinka paljon täytäntöönpanoa on saatu aikaan tämän ohjelman kautta. Se maa, jonka minä tunnen parhaiten, Malta, tuli Schengen-järjestelmän pariin vuonna 2007. Ja Joskus sanon tämän itselleni, että tänä päivänä on mahdollista konkreettisesti ajaa autolla Maltalta Tukholmaan ilman, että sinut pysäytetään matkalla kertaakaan. Tämä on suuri saavutus Euroopan unionissa. Nämä esteet, jotka, eh, rajat, jotka aiheuttivat eh, menneisyydessä niin suuria sotia, kuten siis Puolan ja Saksan välinen raja, tai eh, Goritsiassa oleva raja, nämä ovat ainoastaan viivoja enää kartalla. Tämä ei ole mitään abstraktia Tämä on aivan konkreettinen saavutus. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö esteitä olisi. Ja yksi este on se, josta edustaja Aquilar puhui, nimittäin populismin nousu ja nationalismin nousu ja nationalismi pahimmassa mahdollisessa mielessä, nimittäin että halutaan asettaa esteitä ihmisten vapaalle liikkuvuudelle pakenemiselle erilaisten tekosyiden varjolla. On ilmeisesti yritys rikkoa se, mikä on suurella kärsivällisyydellä ja suurilla uhrauksilla rakennettu, koska minulle tämä on yksi avain kysymys, kulmakivi, ja meidän ei tule asettaa esteille tälle täytäntöönpanolle, joka mielestäni on myös perintö tuleville sukupolville. Haluaisin kiittää kolmea jäsentä, jotka esittivät tämän kysymyksen. Eh, kolme vuotta sitten Lissabonin sopimus ja perusoikeuskirja asetti Euroopan kansalaiset Euroopan integraation keskiöön. Kansalaisten asettaminen Euroopan unionin ö, sydämeen oli valtaisa hyppäys ja komissio, joka astui virkaansa helmikuussa 2010, ryhtyi ö, tarvittaviin toimiin tämän hyppäyksen tekemiseksi. Varapuheenjohtaja Redding, joka pyytää anteeksi, hän ei henkilökohtaisesta syystä voinut tulla eh, tänne paikalle tänään. Ja komission jäsen Malmströmillä oli mahdollisuus käydä mielipiteen vaihtoa live-valiokunnan kanssa Tukholman ohjelman väliaikaisarvioinnista ensi, eh, viime joulukuussa. Ja nyt haluan kertoa muutamista saavutuksissa. Oikeusasiaissa olemme eh, tehneet saavutuksia. Ehm, sisämarkkinoilla, kun puhumme oikeudesta kasvua varten. Tämä tarkoittaa konkreettisia toimia, jotta Eurooppa olisi taas, pääsisi taas oikeille raiteille. Olemme esimerkiksi poistaneet tämän kalliin exequator-menettelyn ja Bryssel 1-asetuksen. yhdessä valtiossa tunnustetaan automaattisesti toisessa valtiossa transaktiossa. Olemme myös käsitelleet solvenssipakettia ja haluamme, että yrityksillä on mahdollisuus, on toinen mahdollisuus ja ne voivat myös pelastaa työpaikkoja uudistuspaketti, joka on pöydällä, vähentää hallinnollista taakkaa yrityksiltä ja varmistaa korkean henkilötietojen suojan. Meillä on myös saavutuksia esimerkiksi uhrien oikeuksien direktiivi ja eurooppalainen pidätysmääräys, äh, ne äh, helpottavat äh, uhrien asemaa rikosprosesseissa. Me olemme myös edistäneet prosessioikeuksia direktiivi, joka liittyy tulkkaus- ja käännösoikeuksiin ja myöskin direktiivi, joka liittyy tiedonsaantioikeuteen, antaa lisätukea ihmisille rikosoikeudenkäynneissä ympäri Euroopan unionia. Tämä on konkreettinen saavutus, jonka tavallinen kansalainen tuntee. Ja haluaisin kiittää parlamenttia neuvostossa yhteisistä ponnisteluista päästä nopeasti päätökseen neuvotteluissa direktiivistä asianavun saamisessa. Kansalaiset tiet, tai, tietävät, että tätä asiaa säädellään eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Tarvitaan minimisääntöjä ja sanktioita, jotta voidaan suojella Euroopan unionin ja kansalaisten oikeuksia, mitä tulee euron väärentämiseen. Tavoite on yksinkertaista Nen me haluamme suojella yhteisiä EUn hyödykkeitä ja toivottavasti parlamentti hyväksyy nämä ehdotukset mahdollisimman pian. Kansalaisten oikeudet ovat tärkeä elementti integraatioprosessissa. 8. toukokuuta me esittelimme EUn kansalaisraportin, vuosittaisen raportin EUn perusoikeuskirjasta ja vuosittaisen raportin naisten ja miesten välistä tasa-arvosta. Tarkoituksena on keskittyä perusoikeuksien tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Itse asiassa komissio on mennyt pidemmällekin kuin Tukholman ohjelma, joka antaa strategisia suuntaviivoja, mutta se ei ole kuitenkaan mikään jäykkä korsetti. Esimerkiksi maaliskuussa 2013 komissio esitteli EU-oikeuden tulostaulukon, jonka avulla yritetään auttaa jäsenvaltioita, jotta ne pystyvät tehostamaan oikeusjärjestelmäänsä. Se antaa objektiivista, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa oikeusjärjestelmän tehokkuudesta, laadusta ja riippumattomuudesta kaikissa jäsenvaltioissa. Jotkut kutsuvat sitä tällaiseksi name and shame-järjestelmäksi. Minä kutsun sitä nimenkin name and praise-järjestelmäksi, eli että kehutaan hyvistä saavutuksista sisäasioiden alalla. Voimme olla ylpeitä siitä, mitä pian saavutamme turvapaikka kysymyksessä. Ensi täysistunnossa parlamentti tulee todennäköisesti äänestämään niin, turvapaikkakysymyksistä, joilla on yhteiset säännöt ja yhteiset tulokset ja jäsenvaltiot osoittavat eurooppalaista solidaarisuutta. Viisumijärjestelmä ja toisen sukupolven Schengen-järjestelmä ovat nyt käytössä ja varmistavat mm, rajojen hyvän toiminnan. Tästä kansalaiset hyötyvät suurimmassa osassa mannertamme. Meillä on myös paikallista Schengen-yhteistyötä ja olemme tehneet ehdotuksia Schengen-alueen parhaimmaksi hallin, hallinnoimiseksi ja parempaa rajavalvontaa. Kummassakin näissä asiassa olemme ehkä lähellä yhteisymmärrystä. Frontexilla on uusi mandaatti tehokkaampaa toimintaa varten ja parempi suoja perusoikeuksille ja olemme ehdottaneet uutta mandaattia Europolille niin, että sekin tulee Lissabonin jälkeiseen aikakauteen. Olemme hyväksyneet sisäisen turvallisuusstrategian ja säännöllisesti raportoimisen täytäntöönpanosta. Olemme sopineet Eh, tehneet sopimuksia Yhdysvaltojen kanssa eh, matkustajatiedoista ja terrorismien seuraamista ja myöskin Australian kanssa. ne on uusia sopimuksia ihmiskaupasta ja se, lasten seksuaalista kautosta Olemme vieneet eteenpäin mm, lainsäädäntöä räjähteistä ja eh, uusi Euroopan raportointijärjestelmä korruptiosta. Me olemme aloittaneet laajat keskustelut useiden naapurimaitemme kanssa ja olemme edistyneet viisumihelpotuksissa, liberalisoinnissa ja palauttamiskysymyksissä. Olemme äh, tehneet ehdotuksia kolmansien maiden äh, opiskelijoista, opettajista, äh, yrityksen sisäisistä siirroista ja muista, ja olemme myöskin keskittyneet perheiden yhdistämiseen. On vielä paljon asioita saavutettava. Esimerkiksi teemme e- ehdotusta eurooppalaisesta virastosta. Tuo virasto olisi vastuussa rikoksista, jotka koskettavat Euroopan unionin taloudellista etua ja korruption torjuntaa ja turvallisuus kyberavaruudessa ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Oikeus- ja sisäasiat ovat hyvin arkaluontoisia aiheita, jotka perinteisesti olivat ainoastaan kansallisten valtioiden to, vallan alaisia. EU vielä sopeutuu tähän uuteen puitteistoon, joka Lissabonin sopimus on luonut. Olemme tehneet paljon lainsäädäntöehdotuksia, mutta haluaisin vielä kerran korostaa, kuinka tärkeä on lainsäädännön tehokas täytäntöönpano myös. Äh, eräs äh, tarve, joka akuutisti nousi esiin viime kuukausina, koskee äh, oikeusvaltioperiaatetta ja päätän tähän. Kuten puheenjohtaja Barroso sanoi, viime kuukausina, anteeksi, syyskuussa eh, viime vuonna unionin tilapuheessaan. Me tarvitsemme parempia välineitä, ei vain kaksi ääräpäätä, pehmeää eh, poliittista mm, mm, puheenjohtaja sitten äh, artikla 7 äh, sopimuksessa. Me tarvitsemme jotain siltä väliltä. Äh, komissio toivoo, että se voi saada parlamentin tuen sille, että luotaisiin uusi mekanismi, joka mahdollistaisi sen, että Euroopan unioni voi ryhtyä tehokkaisiin toimiin. Kiitoksia. Kiitoksia komissaari Borg. Nyt on vuorossa ryhmien puheenvuorot. Ensinnäkin kollegat Svietka kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, herra ministeri, herra komissaari. Kolme vuotta sitten me loimme Tukholman ongelman yksityiskohtaisesti. Me tiesimme oikein hyvin, että se oli kunnianhimoinen suunnitelma, jossa oli paljon mukana lainsäädäntöaloitteita. Ja on, se tulee olemaan vaikea panna täytäntöön. Ja lainsäädäntötyö 27 lainsäätäjän voimin synnytti aika pikaisesti ongelmia, ongelmia jotka piti, piti poistaa kansalaisten edestä, jotta he pystyisivät työskentelemään missä haluaisivat. Ja tämä oli äärimmäisen haastava tekninen hanke, mutta tämä työ tällaisten projektien kohdalla, niin kuin Bryssel 1 ja 3, ja rajojen ylittäminen, niin kuin mainittiin edellisessä puheessa, osoittautui tyydyttäväksi, koska siinä se antoi selvästikin lisäarvoa kansalaisille ja yrityksille, jotka toimivat rajat ylittävällä tasolla. Olen ollut monissa näissä työkokouksissa mukana ja tiedän, että paras Turkkiin hanke voi kestää monta kuukautta tai monta vuotta. Ennen Tukholman ohjelmaa meillä oli, olimme saaneet liikkeelle useita lainsäädäntöprojekteja, jotka toivottavasti voidaan saada käytännön tasolla, josta kansalliset pyysivät hyötyä jotka joskus joutuvat vaikeuksiin tämän tyyppisissä tilanteissa. Ja jotta näin voitaisiin toimia, ne, jotka toimivat oikeusjärjestelmässä, niiden täytyy tietää näistä uusista asetuksista joka koskee muun muassa avioeroja, perintöä ja muita juridisia säädöksiä. Minä olen usean otteeseen toistanut tässä salissa, että, että tuntematon lakia ei useinkaan noudateta tai sovelleta. Ja siksi meidän täytyy keskittyä koulutuksen edistämiseen juristien kohdalla ja tuomareiden kohdalla. Me usein keskustelemme tiedotustoimintoihin kansalaisten suuntaan. Meidän pitäisi olla avoimempia ja selväsanaisempia omissa toimissamme. Meidän pitäisi edistää ratkaisumallien löytymistä, löytämistä, jotka ovat jo osa EU-lainsäädäntöä. Ja Euroopan parlamentissa me olemme edelleen odottelemme projekteja, jotka liittyvät näihin asiakirjoihin ja niiden julkisuuteen. Me tiedämme, että lainsäädäntötyö vapauden turvallisuuden oikeuden kysymyksessä ei pääty tietenkään Tukholman ohjelmaan. EU-lainsäädäntö tulee seuraamaan kansalaisia ja heidän kokemiaan ongelmia, ja me käytämme kaikkia mahdollisuuksia, me hyväksymme, jotka ovat olemassa EU-ssa. Kai paljon ne tehty, mutta ei kaikkea. Emme voi jäädä lepäämään laakereillamme. Ja Euroopan komissio äskettäin julkisti aloitteen, jolla on tarkoitus vahvistaa eu kansalaisten oikeuksia, ja tämä indikoi seuraavia askeleita – ja näin olen näyttääkin siltä, ja olen tässä lopettelemassa puhemies, näyttääkin siltä, että no niin puhe, kaksi ja puoli minuuttia, kollega Kerer Salom. Presidente. Kiitoksia kovasti, puhemies. Poliittisten järjestelmien tai hankkeiden legitimiteetti on riippuvainen eh, sen tuloksista siitä, miten ne ovat omiaan parantamaan ihmisten jokapäiväistä elämää. On myös tärkeää ottaa huomioon ne arvot, jotka ovat tämän poliittisen liiton tunnus, joita kansalaiset kannattavat. Olemme huomanneet, että viime aikoina eh, Euroopan unioni ei ole saanut aikaan hyviä eh, tuloksia muun muassa kasvun tai työllisyyden saralla. Ja entäpä sitten arvot? Euroopan unioni on poliittinen hanke, joka perustuu vapauteen, solidaarisuuteen, kunnioitukseen, siis kansalaisten oikeuksien kunnioitukseen ja myös perus, ja perusarvona on yhteenkuuluvuuden tunne, että tunnetaan yhteiseen, että, että kuulutaan yhteisen poliittiseen hankkeeseen. Piakkoin on Tukholman ohjelman kolmas vuosipäivä. Ja komissio ja puheenjohtajavaltio ovat korostaneet sitä, että edistystä on saatu aikaan, mutta haluaisin korostaa kolmea aluetta, joilla on ongelmia. Vapaa liikkuvuus on yksi. Komissari on sanonut, että on mahdollista matkustaa Maltalta Tukholmaan ilman, että joutuu kohtaamaan esteitä vapaan liikkuvuuden tiellä. Mutta se johtuu ehkä siitä, että hän ei ole viimeksi ylittänyt Saksa, äh, vähän viime aikoina ylittänyt Saksan ja Tanskan välistä rajaa. Eikä hän ole mennyt itäisestä Euroopasta Britanniaan, koska sielläkin olisi ollut vapaan liikkuvuuden esteitä tarjolla. Me tiedämme, että parlamentin ja neuvoston välillä on erimielisyyksiä Schengenistä ja tämä vaikuttaa aika ikävästi Schengenin tarjoamiin vapauksiin. Me emme ole vielä ratkaisseet asiakirjojen saatavuus- ja läpinäkyvyyskysymystä. Tässä parlamentissa estettiin suullinen kysymys tästä umpikujatilanteesta ja kansalaisten oikeuksien suojelusta. Komissio on saattanut päätöksen neuvottelut Euroopan neuvoston kanssa. Neuvottelivat sopimuksesta tai yleissopimuksesta No, kun toivotaan, että siinä vaiheessa kun saadaan tuomioistuimen päätös, niin kansalaisten oikeudetkin parannavat. Kiitoksia seuraavaksi kahden minuutin kollega Wikström. Tack, herr talman. Kiitos puhemies, parahin komissaari Borg. On mukavaa keskustella näistä tärkeästä aiheista teidän kanssanne tänä illalla. Tukholma-ohjelma keskittyy jo avoimeen Eurooppaan jossa kansalaiset ovat keskiössä. Nyt meidän täytyy arvioida, miten se on toteutunut, mitä on mennyt hyvin ja mikä, missä meillä on vielä työtä tehtävänä. Ohjelmassa määritellään muun muassa, että meidän täytyy luoda yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Nyt me olemme, olemme todellakin onnistuneet ja on korkea. Nyt on sellainen aika, jolloin Euroopan jäsenvaltioiden taloudet ovat, ovat tiukassa paikassa ja me olemme päässeet merkittävällä tavalla eteenpäin ja olen todella iloinen tästä. Ja tämä varmasti tulee myös muotovaikuttamaan oikeudelliseen turvallisuuteen turvapaikanhakijoiden osalta, mutta myös lisää tur- solidaarisuutta jäsenmaiden kesken silloin, kun tämä pannaan täytäntöön täysimittaisesti. Ohjelmassa myös sanotaan, että me jatkamme työtä pakolaisten pakolaisasioissa UNHCRn kanssa ja siinä on paljon tehtävää. EU on, on todellakin hyvin alhaiset luvut tässä suhteessa verrattuna muihin maailman alueisiin, joissa on kysymys pakolaisten vastaanottamisesta. Haluan myös puhua työvoimasta, mutta minun aikani loppuu. Haluan, tässä on kysymys direktiivistä, kolmansien maiden kansalaisista, jotka, tulee, jotka tulevat EUn alueella. Ja meidän täytyy, me, meidän täytyy huolehtia myös siitä, että me emme menetä meidän teräviä päitämme USA ja muualle maailmaan. Ja komission on nyt arvioinut, että tässä on sitä lupausta, että tässä on kysymys keskinäistä asiakirjojen tunnustamisesta siviiliasioissa ja komissio on luvannut Tukholman ohjelmasta tällaista toimintaohjelmaa. Mitä näille tapahtunut? En nyt halua uskoa, että komissio olisi aikonut rikkoa tämän lupauksensa. Si- Kiitoksia paljon kollega Wikström. Sitten kaksi minuuttia kollega Sargentini. Dank u voorzitter ik hoor eh, de Europese Commissie en de Raad een lijstje opnoemen van projecten. Kiitos puhemies. Komissio ja neuvosto ovat laatineet eh, Tukholman ohjelman pohjoista listan, jossa mainitaan onnistuneet kohdat. Me tiedämme ne kaikki, mutta unionin tilaa ei voida mitata pelkästään talouskriisin valossa – ja markkinoiden valossa, mutta myös sen valossa, millä tavalla monet keskustelut Euroopassa etiikasta ja kansalaisten oikeuksista, pakolaisoikeuksista, pidätettyjen oikeuksista, miten niistä keskustellaan. Parlamentti täällä joutui jo kauan sitten pohtimaan turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka-asiaa, ja neuvosto ei pysty solidaarisuuteen jäsenvaltioiden kesken. Tukholma perustuu Lissaboniin, ja mielestäni me, meidän ei pitäisi tulevaisuudessa tehdä niin suuria ohjelmia, vaan meidän pitäisi pysyä selkeillä linjoilla. On parempi laatia hyvää tasapainoista lainsäädäntöä, jossa keskitymme perusoikeuksiin ja myös rikosoikeusasioissa. Nythän on niin, että tässä on valtava kokonaisvaltainen järjestelmä, joka on rakenteella Euroopassa, ja se on oikeastaan vanhentunut linjaus neuvosto ei ilmeisestikään ole yht, äh, samalla linjoilla. Ja tämä keskenäinen luottamus on sellainen, joka tarvitaan ensimmäiseksi. Ja siinä on kysymys yhteistyöstä rikosoikeusasioissa. Ja tämä johtaa siihen, että kansalaiset yhdestä maasta siirtyessä, siirretään yhdestä maasta toiseen maahan ilman, että hän saisi oikeudellista avustusta. Näin hän ei voida toimia tässä yhteistyössä. Jos jotain tällaista tapahtuu, mitäs se, mitä se sitten aiheuttaa. Tämä aiheuttaa keskeistä epäluottamusta. Tässä neuvoston, joutuu, neuvoston täytyy löytää vastaus, että miten asia hoidetaan tulevaisuudessa. Miten neuvosto aikoo tässä toimia. Kiitoksia, kollega Sargentini. Sitten kaksi ja puoli minuuttia, kollega Kirchhoff. We are today heading... Puhemies, <clears throat> meillähän parlamentin kautemme lähestyy loppuaan ja ensimmäinen sellainen kausi, jossa meillä on aivan uusia toimivaltoja oikeus- ja sisäasioissa. Menestystä on tapahtunut ja myös epäonnistumisia. Minä olen edelleen samaa mieltä. Minusta meidän tulisi tehdä vähemmän, mutta paremmin. Hyviä esimerkkejä tästä työstä ovat muun muassa kyberrikollisuuteen liittyvä työ ja työ, joka liittyy vanhemmitta matkustaviin alaikäisiin. Meidän tulisi olla kunnianhimoisia, mutta realistisia sen suhteen, mitä me voimme saada aikaan. Ja kehottaisin, että keskittyisitte siihen, missä voimme vaikuttaa parhaiten, missä saamme aikaan hyötyä eikä komplikaatioita solidaarisuus ja harmonisaatio ei ole aina hyvä, parempaa. Hyvä yhteistyö ja tehokkuus ja se, että komissio johdonmukaisesti panee eh, sääntöjä eh, niin, että voimme vähentää jäsenvaltioiden oikeudellisia eroavaisuuksia, mutta saamme parempaa hyötyä. Eh, eurooppalainen harmonisoitu oikeusjärjestelmä ja julkinen syyttäjä eivät ole oikea ratkaisu. On merkillistä, että Tukholman ohjelmaa ei ole arvioitu ennen kuin kolme vuotta on kulunut me saamme aikaan hyviä tuloksia ainoastaan, jos instituutiot kommunikoivat keskenään. Paljon kaivattu tarkistus, tarkastus on kuitenkin loistaa poissa olollaan. Meidän tulisi keskittyä Tukholman ohjelman menestystarinoihin, mutta myös siihen, missä se on epäonnistunut. Kiitoksia kollega Kirkhope. Halu, otatteko vastaan kysymyksen kollega Dagmarita? Uh, yes. <clears throat> Uh, thank you very much for... Niin, kiitoksia, että sain puheenvuoron. Uh, edustaja Kirkhope, oletteko sitä mieltä, että yhdistyneen kuningaskunnan pitäisi jäädä eurooppalaisen pidätysmääräyksen ulkopuolelle, kun sille annetaan se mahdollisuus ensi vuonna, vai ei? No, kiitoksia tästä kiintoisesta kysymyksestä. UK tietenkin arvioi kantansa kaikkiin asioihin mukaan luettuna pidätysmääräys, sen edut ja hyödyt ja uudistuksen tarve. Tässä parlamentissa on varmasti monia muitakin, jotka olisivat yhtä mieltä siitä, että uudistus tarvitaan, mutta ei niin, että etteikö ensin olisi laskettu, mitkä ovat vaikutukset niin brittikansalaisiin kuin muihinkin Euroopan kansalaisiin. Tässä vaiheessa on vaikea ää, sanoa mitään siitä, mitä tulevaisuudessa ehkä teemme. Kiitoksia kollega Kirkhope. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Trianta Fylides. Kiitoksia kun suunnitellaan seuraavaa monivuotista ohjelmaa liittyen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen ei riitä, että me listaamme ehdotukset, jotka komissio on tehnyt, jotka muut lainsäädäntöelimet ovat hyväksyneet, vaan me tarvitsemme todellista laadun arviointia eikä vain määrän arviointia. On tärkeää, että katsomme, missä me oikeastaan olemme, kun katsotaan, mitä vajeita tässä oikeudessa ja vapaudessa on. Turvallisuudessa on edustista SWIFT ja tällaiset smart orders, mutta menettely, kun on kyse perustavanlaatuista oikeuksista, kuten esimerkiksi asiakirjojen saanti ja tietosuoja. Tällä on kuitenkin merkityksensä, koska ehdotukset, jotka liittyvät turvallisuuteen, ne ovat aina erittäin kiireellisiä. Voisitteko te, hyvä komission jäsen, kertoa meille, mitä toimia jatketaan seuraavassa ohjelmassa niin, että varmistetaan, että tämä älykkäät rajat ehdotus voidaan rahoittaa. Tämä laatu valvonnan, sen on huomioitava myös nämä uudet määräykset, jotka syntyvät Lissabonin sopimuksen kautta, mitä tulee demokraattiseen legitiimiyteen. Meidän kokemusten mukaisesti parlamentti sitten voi tarkastella myös puutteita päätöksentekoprosessissa ja huomioida tällä tavoin kansalaisten huolenaiheet. Jotta eh, pääsisimme ulos tästä umpikujasta neuvostossa, mitä tulee Eurodakiin, niin komissio on tehnyt uuden ehdotuksen ja eh, on jättänyt täysin huomiota sen, mitä parlamentti ensimmäisessä käsittelyssä eh, ehdotti. Kiitoksia kollega Trent Filides. Nyt on vuorossa minuutin verran kollega Zilstra. Kiitos puhemies. Minäpä aprikoin, mikä tässä Tukholman on hyvää ohjelma vastustaa rajavalvontaa, joita jäsenvaltiot halusivat hoitaa jo poistaakseen tai estääkseen rikollisuuden tunkemisen maahan. Ei ole mahdotonta on oikeastaan mahdotonta toimia eurooppalaista pidetysmääräystä vastaan. Euroopan rikosoikeuteen tähdätään ja se koskee kuitenkin käytännössä jäsenvaltiota. Eihän tässä ole millään kysymys pelkästään maahanmuuttajien jakamista ympäri Eurooppaa, vaan ne keskittyvät tiettyihin maihin. Keskeinen kysymys tässä koko asia, on koko asia se, että, että palveleeko Tukholman ohjelma kansalaisia? Minun mielestäni ei. Tukholman, Tukholman ohjelma on on epäonnistuminen. Me tarvitsemme jotain muuta, ei tuota. Kiitoksia, kollega Zilstra. Seuraavaksi kolme minuuttia, kollega Papanikolaou. Kiitoksia puhemies. Kysymyksen siitä, tarvitaanko uusi ohjelma tässä vaiheessa tämän Tukholman ohjelman jälkeen, niin mielestäni voin antaa selkeän vastauksen. Tukholman ohjelman Ohjelma oli ja on kunnianhimoinen. On tärkeää täytäntöönpanna sitä. Tässä vaiheessa olisin yhtä mieltä neuvoston ja komission kanssa. Ja korostaisin vielä entisestäänkin ää, sitä, että että varmasti jotain kertoo sekin, että ministerit ovat tyytyväisiä saavutettuun tulokseen. Totta kai täytyy kritisoida epäonnistumisia, viipeitä, aukkoja, niiden mm, päätösten täytäntöpanossa, joita Euroopan tasolla teemme. Ei ole kahta kysymystäkään siitä, etteikö tärkeitä lakeja olisi laadittu. Olemme osan työstä jo tehneet hyvin ja instituutioiden välinen yhteistyö verrattuna vuoteen 2008 on parantunut. Lissabonin sopimus on muuttanut meidän toiminta, toimintaamme merkittävästi. Tärkeitä kehityskulkuja on tapahtunut ja yhteispäätösmenettely toimii aina vain paremmin. Samanaikaisesti puutteitakin on sellaisia puutteellisuuksia, joihin täytyy tarttua. Me emme ehkä kaikki ole ymmärtäneet sitä, kuinka tärkeää on saada aikaan yhteisymmärrys, jotta voimme kohdata yhteisiä ongelmia. Kun kaikki kolme instituutiota tekevät yhteistyötä, niin se on hyvä. Me, me tarvitsemme tasapainoisen lähestymistavan. Me tarvitsemme Toki kansalaisten oikeuksia täytyy suojella täytyy suojella myös ihmisten yksityisyyttä, mutta tarvitaan myös turvallisuutta, turvaa. Tarvitsemme äh, turvapaikanhakijoille oikeuksia, mutta samanaikaisesti täytyy torjua laitonta maahanmuuttoa. Hyvät kollegat, Euroopan kansalaiset tuntevat tätä nykyään olonsa turvattomammiksi, turvattomammiksi ennen kuin enemmän kuin aiemmin. Ja tämä on johtanut ääriliikkeisiin monissa maissa, jopa sellaisissa maissa, joissa kriisi ei tunnu niin pahasti. Tämä on taas yksi haaste turvallisuuden ja vapauden alueella meille kaikille. Ministeri viittasi solidaarisuuslausekkeeseen. Tähän lausekkeeseen viitataan taajaan, erityisesti kun puhutaan ihmisten oikeuksista, mutta usein se on jäänyt tyhjäksi kirjaimeksi. Tämä vuosi on Euroopan kansalaisten teemavuosi ja meidän täytyykin pitää kansalainen ajatustemme keskiössä. Kiitoksia äh, kollega Papa Nikolaou. Sitten kahden ja puolen minuutin ajan kollega Guillaume. Vuonna 1995 meillä oli Tampereen ohjelma ja nyt meillä on Tukholman ohjelma, joka on kunnianhimoinen ja nyt sitä äm, tarkastellaan. Olemme sekä iloisia että onnettomia, onnettomia, koska edelleenkin meillä on sellainen tunne parlamentaarikkoina, että ää, äh, Euroopan parlamenttia vain kuullaan, konsultoidaan. Ää, äh, joskus ää, äh, muut instituutiot ikään kuin tekevät eri työtä kuin parlamentti, ja tällä on vaikutuksia muun muassa kansalaisten oikeuksiin. On myös todettava, että kun ajatellaan sisäisen turvallisuuden strategiaa ja ulkorajojen strategiaa, niin tällä hetkellä meillä on eurooppalainen virasto, joka pitää huolta näistä asioista mutta tämä aiheuttaa erilaisia rajoituksia. On myös ikävää, että jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi ja mitä tulee yhteisen turvapaikkaan, se osoittaa, että sisäiset politiikat vaikuttavat edelleenkin siihen, miten yhteisiä asioita hoidetaan lyhyestä virsi kaunis. Emme ole vielä saavuttaneet niitä konkreettisia tavoitteita, joita olisi pitänyt muun muassa syrjimättömyysdirektiivi on sel- moinen esimerkki tästä. Hyvät kollegat, mm, haluaisin, että mm, Euroopan instituutioiden uskottavuutta kaiken kaikkiaan voitaisiin parantaa myös tällä saralla. Kiitos. Kiitoksia kollega Kijom. Sitten minuutin verran kollega Wojciechowski. Jako przedstawiciel Polskiej Partii o nazwie Prawo i Sprawiedliwość. Kiitoksia puhemies minä edustan puolalaista oikeus- ja oikeudenmukaisuuspuoluetta ja olen iloinen siitä, että tämä on myös Tukholman ohjelman periaate. Euroopassa meillä on hyvin paljon lakia, mutta hyvin vähän oikeudenmukaisuutta. Riippumaton oikeuslaitos ei ole virheetön, sanon tämän perustuen kokemuksiin omasta maastani, mutta tiedän myös, mitä muissa maissa on tapahtunut. Puhun dramaattisista tapauksista, jossa lapsia varastettiin vanhemmiltaan, joten oikeuslaitoksen on oltava riippumaton, mutta ei täysin kaikenlaisen valvonnan yläpuolella. Demokraattisten parlamenttien on valvottava sitä oikeuslaitoksesta. Ei saa tulla valtio valtion sisällä ja tämä on asia, johon meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Kiitoksia kollega Wojciechowski. Sitten minuutin verran kollega Janst. Kiitoksia. No sanopa niin, että kyllä tämä on melkoista vaatimusta, jos komissio ja neuvosto sitten äh, tavallaan kertovat, kertovat mepeille, millä tavalla heitä pitää, millä tavalla komissio ja neuvosto pitää arvioida työssä. Tässä ei minkäänlaista laadullista arviointia tehty. Ja, ja meidän jäsenmaissammehän, tässähän tulisi, annettaisiin jo korville. Tämä on kuitenkin sellainen kysymys, kun ajatellaan EUn kokonaisbudjettia, tämä on paisuva alue. Ja täysin kritiikittömästi sanotaan, että Rova Malmström, joka ei olisi paikalla, että kustannukset räjähtävät tällä sektorilla. Nyt otetaan uusi ja ennen kaikkea kallis turvallisuusjärjestelmä käyttöön mitenkään arvioimatta etukäteen muita turvallisuusjärjestelmiä niin tietenkin tämä merkitsi vain tilauksia turvallisuusteollisuudelle. Kukaan ei selvästikään neuvostossa ja komissiossa piittaa näistä tästä kustannuksista ja ohjelmia, vaan ohjelmat merkitsevät vain jatkuvia kustannuksia. Kiitoksia kollega Ernst, nyt on vuorossa puolitoista minuuttia, kollega Ehrenhauser. Schade, dass Sie die Frau Ernst unterbrochen. Niin, harmi, että keskeytettiin edustaja Ersin. Mielestäni tämä oli hyvin arvokas puheenvuoro, mutta lyhyesti äh, tietojen äh, saatavuus äh, Äh, tiedon saatavuus oikeille ihmisille äh, oikealla hetkellä, oikeassa paikassa huomioiden perusoikeus ja tietosuoja ja äh, yksityisyyden suoja on yksi menestyskriteereistä, kun puhutaan sisäistä turvallisuudesta. Siksi haluaisin käsitellä tästä tärkeää asiaa Tukholman ohjelmassa, nimittäin tiedon hallinta, johdonmukaisuus ja konsolidointi tällä alalla on erittäin tärkeää. Tukholman ohjelman tavoite on myös aloitteita meidän Euroopan Europol-foorumi, myöskin Frontex-foorumi, jossa tietoja vaihdetaan ja analysoidaan. Meillä on myös tietohallinnan strategia ja tähän kysymykseni suuntaakin komissiolle ja neuvostolle esitän tämän kysymyksen, kuinka pitkälle tämä tiedonhallinnan strategia on jo toteutettu, millaisia ongelmia toteutuksessa on ja mitä on jo saavutettu. Olisin erittäin kiitollinen, jos voisitte lyhyesti kertoa tästä. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Ehrenhauser. Sitten kollega Ernst sitten varmasti kiittää myöhemmin teitä näistä kaunista sanoista, mutta minun tehtäväni on kuitenkin pitää kiinni, huolehtia aikataulusta, että pidetään puheenjohtajasta kiinni. Sitten kollega Angelilli, kaksi minuuttia. Grazie. Kiitoksia puhemies. Tukholman ohjelma on tärkeä strategia. Siinä on selkeitä konkreettisia toimia ja sen tarkoitus on luoda todellinen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue kansalaisille. Tämä toimintasuunnitelma, toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2010. Se sisältää erittäin kunnianhimoisen ohjelman. Tavoite oli se, että, annetaan, että suojellaan mahdollisimman ähm, suuressa määrin ihmisten vapautta, solidaarisuutta ja ihmisten oikeuksia ylipäänsä. Ja samalla haluttiin asettaa kaiken keskiöön kansalainen ja hänen päivittäinen elämänsä. Nyt voimme tehdä ensimmäisen arvion ja olla aika myönteisiä. Viittaan muun muassa eurooppalaiseen suojelumääräykseen sitä koskevaan direktiiviin. Sehän on juridinen instrumentti suojelu väline ja viittaa myös direktiivin, joka koskee rikosten uhrien suojelua ja viittaan myös niihin moniin toimiin, joiden avulla pyritään suojelemaan nuoria alaikäisiä muun muassa online-lapsipornolta. Meillä on vielä paljon tehtävää ja tietenkin on hyvä asia, että arvioidaan näitä toimia, jotta voidaan mitata niitä vaikeuksia, joita on kohdattu, jotta voimme tehdä myös tarpeelliset uudistukset, korjaukset ja voimme avata ikään kuin uuden, paremman yhteistyön vaiheen niin, että kaikki jäsenvaltiot voivat tehdä parempaa yhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia kollega Angelili. Sitten vuodessa puolitoista minuuttia Ruvaka Gents. Kiitoksia. Lisabon sopimus on tuonut merkittäviä muutoksia päätöksentekoon näissä kysymyksissä. Kuitenkaan emme näe kovinkaan usein käytännössä näitä tuloksia. Emme näe, että äh, että tällaisia vaikuttanut äh, hallitusten välisiin päätöksentekoon romanit ovat kohdanneet ongelmia jatkuvasti. Ihmisillä, muillakin ihmisillä on ongelmia saada asiakirjansa hyväksyttyä. Vaikka tämä olisi tietenkin hyvin tärkeää, kun ollaan, puhutaan tästä vapauden turvallisuuden oikeuden alueesta. Periaat, perusarvot demokratiassa vaativat enemmän välitöntä toimintaa jotta pystyttäisiin vaalimaan Euroopan unionin perusarvoja. Me tarvitsemme paljon enemmän sitoutumista jäsenvaltioiden tasolla ja myös komissiosta. Me tarvit, niiden täytyy antaa suoria vastauksia kaikkiin, kaikkiin asioihin, joilla pyritään vaikuttamaan Euroopan unionin arvoihin. Meidän pitäisi lähentää Euroopan unionin kansalaisiin, mutta se ei nyt toimi tällä kertaa. Kiitos. Kiitoksia, Arvo Gyns. Sitten minuutin verran rouva Vergia. Merci, monsieur le président. Ce débat nous permet... Kiitoksia puhemies. Tämä keskustelu mahdollistaa sen, että voimme tehdä tiliä ähm, Tukholman ohjelmasta. Äh, tässä puhutaan kansalaisista, jotka äänestivät Maastrichtin puolesta, jotka uskoivat, että tällä tavalla myös kansalaisten oikeudellinen tilanne paranee toivottiin, ja nämä, ähm, tämä ohjelma tehtiin vuonna 2010 Tampereen ohjelman äh, perusteella, mutta mm, mm, tilanne on sen jälkeen muuttunut merkittävästi. Lissabonin sopimuksen myötä monet uskoivat, että sen jälkeen kun saatiin Lissabonin sopimukseen perusoikeuksien peruskirja, niin asiat muuttuisivat taas parempaan päin ja voitaisiin odottaa edistysaskeleita. Mikä on tilanne tänään? Suurin osa aloitteista on blokerattuna neuvostossa. Asylioikeus on yksi, turvapaikkaoikeus on yksi esimerkki. Monia muitakin ongelmia on perusoikeudet ja mm, oikeus ei näytä saavan jalansia Euroopassa eikä suojele ainakaan haavoittuvaisempia. Eli nyt on kiire, jos haluamme, että Euroopan kansalaiset taas uudelleen uskovat eurooppalaisen unelmaan. Kiitoksia kollega Versio. Sitten kaksi minuuttia kollega Mazzoni. Kiitoksia puhemies tänä aikana, jossa Euroopan unioni eh, vapisee talouskriisin alla, eh, nopein vastaus antaa kaikille kansalaisille, jotka ovat epävarmoja, on se, että uudelleen käynnistetään poliittinen integraatio. Vastaus Euroopan unionin heikkouksiin, kun markkinat hyökkäävät sitä vastaan, on kansalaisten osallistumisen vahvistaminen. Poliittinen unionin sitä ei tietenkään voida rakentaa, ellei kansalaisille taata mahdollisuutta tuntea, että hänellä on oikea tasavertaiset oikeudet ja velvollisuudet, ettei, jollei taata kansalaisille tasavertaista suojaa ja jos ei samanaikaisesti tarjota oikeussuojan välineitä, jotka ovat sopivia kaikille kansalaisille ja joita kaikki kansalaiset voivat hyödyntää. Minä olen valio, seurannut tarkkaan komission toimintaa ja komission Redingin työtä ja sain kuulla tänään komissiaisen Borgin hyvin täydellisen puheenvuoron. Uskon, että kaikki asiat ovat pöydällä, mutta kaikki ei ole vielä toteutettu. Se on ongelma. Minä olen vetomusvaliokunnan puheenjohtaja ja päivittäin olen yhteydessä kansalaisiin ja minulla on todellakin tällainen näköalapaikka, koska kansalaisten vetomusten kautta me päivittäin seuraamme unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa ja uskon, että olemme vielä hyvin kaukana siitä, että on luotu yhteinen eurooppalainen vapauden vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue. Vain muutama esimerkki. Mitä tulee oikeuksiin, niin meillä on kahdesta eri valtioista tulevia pareja, joilla on ongelmia vanhemmuudessa johtuen omituisista säännöistä, joita on eri valtioissa. Työntekijöillä ei ole samoja oikeuksia äh, ja ne, he eivät pysty siirtämään yhdessä valtiossa saamiaan oikeuksia toiseen valtioon. Suojan taso on eri, eri valtioissa. Kiitoksia kollega Mazzoni. Sitten puolitoista minuuttia kollega Regner. Kiitoksia ähm, ministeri, arvoisa herra komissaari. Tämä toimintaohjelma, jolla Tukholman ohjelmat pannaan täytäntöön, on ratkaisevassa vaiheessa. Komissaari, tehän mainitsitte sen, Bryssel 1 on saatu päätökseen. Eurooppalainen tietosuoja on hyvin kuuma perunavaiheessa. Ja sitten asiakirjojen tutkimuksia ja uhrien suojeleminen on saatu liikkeelle. Nyt, nyt tämän lainsäädäntökauden päätteeksi meidän pitäisi saada onnistumisraportti meille, jossa kerrotaan täytäntöönpannoista toimenpiteistä. Minua aivan erityisesti kiinnostaa tämä syrjinnän vastainen direktiivi. Tukholman ohjelmassa meillä on ytimessä Tukholman ohjelman ytimessä olemme lähteneet siitä, että tämä homovastaisuus ja mukalaisviha otetaan, hoidetaan pois. Niitä ei ole kuitenkaan hoidettu lainsäädäntötoimilla. Millä, mikä on tilanne tällä hetkellä neuvostossa ja komissiossa, kun ajatellaan vastaista direktiiviä? Ja toinen asia, joka on erityisen tärkeä, ja kollega Berlingen se mainitsikin, liittyy siihen, miten konkreettiset toimenpiteet pannaan täytäntöön. Kansalaiset eivät usein tiedäkään, mikä, mikä oikeus heillä on, puhutaan aloitteesta rikosoikeudessa, on uhrien oikeuksista, puhutaan, kaikki ovat tärkeitä asioita, mutta niin olisi tärkeää, että kansalaiset myös tietävät niistä. Ja siinä mielessä tietenkin minua kiinnostaa tietää, mitä komissio nyt aikoo tehdä paremman informaation suhteen. Ja lopuksi viimeinen kysymys koskee vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa. Mitä tässä on suunnitteilla? Miten esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan edustajat otetaan mukaan? Kiitoksia. Kiitoksia, Rova ja Sitten kaksi minuuttia kollega Dias de Meira. Kiitoksia kovasti puhemies. Kun katson tätä Tukholman ohjelman ja toimintasuunnitelman välitarkastusta, haluaisin korostaa äh, kolmea Ähm, tavoitetta, jotka liittyvät terrorismin torjuntaan ja rikosten torjuntaan. Ensinnäkin me emme ole nähneet minkälaista kehitystä artiklan 75 osalta, joka kos- löytyy äh, perussopimuksesta, joka koskee äh, terroristi mustien listojen käyttöä ja terroristien varojen jäädyttämistä. Meillä ei myöskään ole lakialoitteita jotka koskisivat terrorismin rahoituksen valvontaa. Ja kolmanneksi, ja tämä on edelleen erityisen surkuteltavaa asia, nimittäin se, että eurooppalainen PNR jäi ensimmäiseen käsittelyvaiheeseen. Tämä yleinen syyttäjäajatus minua hiukan huolettaa, mutta erityisesti huolettaa se, että meillä ei ole instituutioiden välistä sopimusta. Mitä tarkoitan? Puhun siitä, että delegoituja säädöksiä tai säädöksiä käytetään sen kiertämiseksi, että ei ole tavanomaista lainsäädäntöjärjestystä. Tässä oijotaan mutkia aika lailla. Sitten asetus 036 ja väärännösten torjuminen – jos nyt katsotaan Schengeniä, niin kyllä varmasti on helppo ymmärtää, miten tärkeitä nämä asiat ovat. Me tarvitsemme instituutioiden välisen sopimuksen. Jos sellaista ei ole, niin emme voi suorittaa lainsäädännöllisiä velvoitteitamme tehokkaasti. Kyse on velvollisuudesta, joka meillä on yhteispäätösmenettelyn mukaisesti ja Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Kiitos. Kiitoksia, herra Moraes Cloud. There is a a lesson we're learning. Me voimme oppia paljon monista puheista äh, tänään liittyen Tukholman ohjelmaan ja se on se, että keskustelussa eilen esimerkiksi suullinen kysymys liittyen äh, vapaaehtoista pysyvästä ratkaisusta turvapaikanhakijoille. Me opimme hyvin nopeasta yhteispäätösmenettelyllä ja lisäoikeuksilla, joita äh, me saamme Lissabonin jälkeen Tukholman ohjelma osoittaa. Meillä on todellista epätasapainoa neuvoston liikkumattomuuden välillä ja parlamentin ja komission halukkuuden välillä toimia. Olemme nähneet tämän useaan otteeseen ja se on yhteinen nimittäjä niin monelle tärkeälle asialle, joka meillä on pöydällä ja niin monille ongelmalle, jota meillä on täytäntöönpanossa. Ja tämä äh, haluttomuus toimia on niin selviä äh, eilen, kun vain seitsemän jäsenvaltiota oli valmiit toimimaan näiden ongelmien suhteen, turvapaikkaongelmien suhteen, joka on taakkana ongelmana joillekin jäsenvaltioille, mutta toiset jäsenvaltiot ovat valmiita ottamaan ehkä muutamia turvapaikanhakijoita, mutta meillä ei ole kunnollisia ehdotuksia. Jos tämä on se ongelma, niin meidän on se ratkaistava. Tämä on se ongelma, joka on useiden kysymysten taustalla, mutta mm, Äh, me olemme edistyneet esimerkiksi ihmiskaupassa ja muissa kysymyksissä tämä on saatu aikaan päättäväisyydellä ja väliaikaisarvioinnissa huomioitava kaikki nämä edistysaskeleet. Tukholman ohjelmassa meidän olisi myös huomioitava, että näillä äh, välineillä meidän olisi käsiteltävä äh, vaikeita ongelmia, esimerkiksi laitonta maahanmuuttoa ja kysymykset, jotka ovat vielä auki, esimerkiksi ähm, työn, sesonkityöntekijät. Tämä tarkoittaa, että me olemme täällä meillä on tärkeitä tehtäviä edessämme ja meidän täytyisi tässä väliaikaisarvioinnissa huomioida nämä tehtävät. Meidän täytyisi edistyä myös tietosuojassa ja meidän täytyisi väliaikaisarvioinnissa osoittaa, että olemme rehellisiä. Ja Jakolino. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Jacolino Salvadore. Kiitoksia puhemies. Vaikutelma on nyt sellainen, että Tukholman ohjelma kolmen vuoden jälkeen on oikeastaan jäänyt vähän toteuttamatta kaiken kaikkiaan. Nyt täällä on jo kuultu paljon tästä puheenvuorossa aikaisemmin, kuten myös komission jäsenen Borchin puheenvuorossa tästä kuultiin. Tässä viitattiin myös Schengenin, joka sinällään on kyllä jo saavutus sekin. Mutta sekin tarvitsee vielä paljon Tukholman ohjelman soveltamista, paitsi että meidän poliisin ja oikeuslaitoksen yhteistyötä, niin täytyy torjua järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota, rahapesua ja niin edelleen. Ja meidän täytyy pystyä suojella myös esimerkiksi alaikäisiä kansalaisia ja rankaisemattomuutta torjua. Eli varmasti kaikki tämän puolessa me olemme. Mutta voi olla, että on paljon jäänyt toteuttamatta, vaikka niitä toivottiin toteutettavan. Oikeus on todellakin myös oma oikeutensa. Ja sen oikeus myös, joka liittyy esimerkiksi vankilaoloihin. Mutta yhtä lailla siitä on tullut toiselle taholle velvollisuus meidän täytyy jotenkin myös tukea jäsenvaltioita, varsinkin jos ajatellaan esimerkiksi vankiloiden suurinta vankien määrää, kun siellä on muista jäsenvaltioista ja yhteensä ulkopuoleltakin vankeja, mitä ne on kuitenkaan tehty. Jos ajatellaan rahoitusnäkymiä 2014-2020, ei mitään varoja ole osoitettu tähän tarkoitukseen Siksi tässä tarvitaan oma kohtansa Tukholman varten, niin että politiikan taustalla on myös riittävästi varoja. Ja lopuksi puhemies, siellä on nyt 16 prosenttia vähemmän varoja käytettävissä. Nyt tarvitaan kunnon toiminta myös varojen puolesta. Kiitos. Kiitos ja seuraavana edustaja Weidenholzer. Tukholman ohjelma on tärkeä osatekijä turvallisuudessa Euroopassa mutta se ei saa sitä huomiota, jota se ansaitsi silaajan yleisön keskuudessa ja myöskään poliittisen toimijoiden keskuudessa. Kun toimenpide toteutetaan, niin siinä perusoikeudet ovat liian vähän etusijalla ja ihan liian usein uhrataan näennäiselle turvallisuudelle. Täytyy huolehtia siitä, että kaikissa toimenpiteissä suhteettomat syy, syrjimättömyys ja syyttömyysolettamaa hallitsevat. Odotamme edelleen arviointia Schengenin säännösten toimimisesta, josta parlamentti päätti aiemmin. Tuon ohjelman ohjelman tärkeä osa on myös homofobian, xenofobian ja syrjimättömyyden, syrj, syrjinnän torjuminen. Ja neuvoston suuntaviivojen 2008 toimeenpano odotamme edelleen. Jan Hauser. Sopiiko teille tarkistava, tarkentava kysymys edustaja Ehrenhauserilta? Kollega Weidenholsa, sanotaan, että vapaus kuolee turvallisuuden myötä ja kysyisin teille, teiltä, että Onko EU löytänyt sekä turvallisuuden että vapauden osalta riittävän tasapainon, kun ollaan luomassa vapauden, turvallisuuteen ja oikeuden perustuvan alueen? Tästä voitaisiin keskustella pitkään. Uskon, että tämä tasapaino ei ole löydetty tällä hetkellä. Ja valitettavasti, että yhä enemmän mennään tähän turvallisuusajattelun suuntaan, että vapauden pelivara rajoittuu monissa kysymyksissä. Paljon kiitoksia. Nyt Catch the Eye-menettelyyn. Kollega Basescu on pyytänyt puheenvuoroa. Kovasti kiitoksia, puhemies. Vaikkakin paljon on saatu aikaan edistystä Tukholman toimintaohjelman säännösten soveltamisessa, niin edelleen moni kulkee jälkijunassa. Tässä ajattelen yhtä tavoitetta ohjelmassa, nimittäin että tässä Schengenin aluetta edelleen laajennettaisiin. Asiakirjassa vaaditaan, että neuvosto miettisi uudelleen Schengenin säännöstöä. Miten, että meidän pitäisi myös nyt hyväksyä toimenpiteitä rajavalvonnan poistamiseksi. Romania ja Bulgari ovat täyttäneet kaikki kriteerit. Ovat täyttäneet aikaa sitten komissio ja parlamenttikin ovat tämän vahvistaneet. Jos haluamme Tukholman ohjelman menestyvän, meidän mielestämme meidän pitäisi panna etusijalle nimenomaan alueen laajentunut. Toivottavasti tämä vuoden loppuun mennessä tämä myös toteutuu. Paljon kiitoksia. Muita puheenvuoron pyytöjä ei taida olla, joten komission jäsen Borg, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. I thank the honorable member. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Kiitokset niille edustajille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun, joka oli erittäin mielenkiintoinen. Kymmenen vuoden ajan toimin sisäasian ministerinä ja minulle tuli tässä keskustelussa miellyttävä olo. Ymmärrän huolenaiheenne. Hallituksen täytyy hallinnoida toimia, se on heidän vastuunsa. Mutta tietenkin heidän toimia täytyy valvoa ja komissio näin tekeekin. Me katsomme, mitä jäsenvaltiot tekevät, miten he panevat yhteisölainsäädäntöä täytäntöön ja miten Schengenin säännöstöä pannaan täytäntöön. Eli palaan siihen, mitä sanoin alkupuheenvuorossani. Eli Schengen on saavutus, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö se liittyisi vielä jotain ongelmia. Kollega Salom totesi, että on ongelmia, jos yrittää siirtyä esimerkiksi yhdistyneeseen kuningaskuntaan jostain itäisestä Euroopasta. Me tiedämme, että yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu vielä Schengeniin ja tämä aiheuttaa tietynlaisia rajoituksia, mutta tällä valtiolla on oma oikeus toimia tällä tavalla ja rajoilla on rajanvalvontatoimenpiteet käytössä. Mutta joskus on kuulemma valiteltu siinä maassa, jonka tunnen parhaiten, että ihmisiä ei päästetty maahan laisinkaan. Schengenin säännöstö ei missään nimessä saa käyttää väärin hyväksi. Eli että vaivihkaa me kierrämme säännöstöä ottamalla rajatarkastukset taas ihan normaalisti käyttöön, eikä vain ainoastaan pistokokein. Mutta kuten sanottu, komissio seuraa tilannetta ja raportoi myöskin tästä Schengenin säännöstön täytäntöönpanosta. Panin merkille, että täällä useat viittasivat myöskin eurooppalaisen pidätysmääräykseen eri sanakääntein. Jotkut sanoivat, että sitä sovelletaan epäoikeudenmukaisesti. Toiset totesivat, että sitä ei saa sovelleta riittävän ponnekkaasti. Mutta tämä pidätysmääräyshän perustuu olettamukseen, jonka mukaan vapauteen ja oikeusvaltioon perustavat säännöt ovat Euroopassa niin pitkälle samanlaiset, että meidän tulisi ottaa käyttöön yksinkertaistettu karkottamismenettely, koska sehän olisi eurooppalaisen pidätysmääräyksen tarjoama lisäarvo. Meillä on jo tämä Euroopan neuvoston sopimuksen mukainen lähestymistapa. Eli jos me luotamme toisiimme riittävässä määrin, niin silloinhan on selvää, että tällaisen eurooppalaisen pidätysmääräyksen avulla voidaan henkilö karkottaa johonkin toiseen unionin maahan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tätä asiaa kritisoitiin jonkin aikaa, mutta eräs opettaja, joka extradited expressly through the European arrest warrant. So saatiin kuitenkin tämän eurooppalaisen pidätysmääräyksen avulla palautettua yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Mutta tiedetään, että tämä nyt oli hyvä tulos, mutta voidaan tätä väärinkin käyttää. Meidän täytyy vain varmistaa, ettei ö, ketään syyttä palauteta johonkin toiseen maahan. Eli tätä eurooppalaista pidätysmääräystä ei voida käyttää ihan kevein perustein. Useimmissa tapauksissa sitä käytetään sääntöjen mukaus, mukaisesti ja se on todellakin tuonut lisäarvoa mukanaan ja on ollut omiaan vahvistamaan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta. Kollega Mazzoni viittasi puheenvuorossaan siihen, että Euroopan unionin pitäisi olla tilivelvollinen kansalaisen kohtaan. Ja tietenkin hän on paras henkilö kertomaan meille siitä, mitkä ovat kansalaisten tarpeet ja odotukset. Mutta meidän täytyy katsoa tätä Tukholman ohjelmaa ja saavutuksen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaan alueeseen liittyen tarkastelemalla – ei ainoastaan sitä, mitkä ovat ne perimmäiset tavoitteemme, vaan katsoa myöskin, mistä on lähdetty liikkeelle. Neljä vuotta sitten olin mukana oikeus- ja sisäasiaministereiden neuvostossa mukana ja siellä piti oikeastaan kaikki asiat sopia yksimielisesti. Ja tämä tarkoitti sitä, että jokaisella maalla, useimmiten Saksalla, käytti veto-oikeutta hyväksi näissä sisäasioissa. Ja kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, niin tilanne on muuttunut. Mutta meillä on kaksi yhdenvertaista lainsäätäjää, eli tasavertaista lainsäätäjää, sitä haluaisin korostaa. Is on the energetic side of things in the introduction. Niin kollega Moraesan viittasi tähän asiaan omassa puheenvuorossaan, mutta 16 vuoden ajan olen toiminut ministerinä ja hallitusten täytyy olla hiukan konservatiivisempia kuin parlamentaarikkojen tästä tehtävä- ja työasetelmasta johtuen. Mutta toki parlamentaarikoillakin on omat velvollisuutensa Mutta tämä on se kompromissi, joka meillä on pöydällä. Eli itsenäisten valtioiden federaatio, siinä on sinä, sinällään sellainen sisäinen ristiriita olemassa, mutta tämä on se tilanne, jossa olemme. Mutta tästä ei ole syntynyt minkälaista liittovaltiota, mutta ei tämä EU mikään pelkkää itsenäisten valtioiden järjestö ole, jotka yrittävät kehittää tätä yhteistyötä unionin suuntaan. Ja kiittäisin kollega Mazzonia tästä ponnekkaasta työskentelystä ja siitä, että hän kysyi, että onko meillä olemassa todellakin tällaista yhteistä aluetta. Ehkä emme ole vielä päässeet siihen tilanteeseen, johon haluaisimme pääsevämme, mutta kyllä tässä on päästy harppauksen eteenpäin. Ja konkreettisia esimerkkejäkin löytyy tästä edistyksestä. Mutta Toki silloin tällöin aina ongelmiakin ilmenee tai kansallisen tason aiheuttamia ongelmia ja näihin komission täytyy tietenkin puuttua ja ryhtyä siten myöskin toimintaan. Kiittäisin kaikkia niitä, jotka ovat pohtineet sitä, että onko meillä riittävästi solidaarisuutta silloin, kun käsitellään maahanmuuttoasioita. Erityisesti eteläiset rajamaat ovat kertoneet, että vielä ei ole tähty riittävästi sen hyväksi, että suojeltuja henkilöitä voitaisiin siirtää myöskin Euroopan unionin sisäosiin, jotta voitaisiin tätä uh, periferisten maiden taakkaa keventää. On tietenkin selvää, että Kyse on solidaarisuudesta. Me emme voi velvoittaa ketään toimimaan tietyllä tavalla. Jotkut ehkä kannattaisivat tällaista pakollista taakanjakojärjestelmää, niin silti se saattaisi aiheuttaa ristiriitoja. Ja kaikesta taakanjaosta on sovittava jäsenvaltioiden kesken. Joten kiittäisinkin sitä, että kollega Malmström ajaa solidarisuusajattelutapaa, mutta me tiedämme, että hän ei nauti kaikkien jäsenvaltioiden varauksetonta tukea. Kaikki eivät ole sitä mieltä, että me keskustelemme tässä yleiseurooppalaisesta ongelmasta. Monia muitakin asioita. To reply to. Erityisesti haluaisin puuttua siihen, mitä kollega Sievska totesi. olen samaa mieltä hänen kanssaan, mieltä, kanssaan samaa mieltä, että me tarvitsemme äh, koulutusta, valistusta sen suhteen, että mikä on lainsäädäntö ja sitä lainsäädäntöä täytyy myöskin noudattaa. Me tiedämme, että tällaisen kouluttamisen kautta voidaan varmistaa, että Brysselissä sovittu lainsäädäntö ja Strasbourgissa hyväksytty lainsäädäntö myöskin käytännön tasolla toimii. Sitten mitä tulee Irnhauserin esittämään kysymykseen, toteaisin hänelle, että komissio on esittänyt uutta lainsäädäntöperustaa Europolille. Tavoitteena on yhtäältä tehostaa Europolin toimintaa, muun muassa sillä, että se voisi paremmin vaihtaa tietoja poliisiviranomaisten kanssa ja toisaalta siten, että parlamentaarinen valvonta tehostuisi Lissabonin määräysten mukaisesti. Me tiedämme, että myöskin vapauteen ja oikeuteen liittyvään toimintaan ja toiminnaan liittyvän valvonnan osalta tilanne on Lissabonin sopimuksen voimanastumisen myötä muuttunut. Meillä on siis kaksi lainsääntäjää olemassa ja niiden tulisi yksissä tuumin yrittää löytää paras mahdollinen lainsäädäntö. Kiitoksia. Paljon kiitoksia ja nyt puheenvuoro neuvoston puheenjohtaja kollega Creighton. Uh, Kiitoksia kovasti parhat jäsenet, komission jäsen. Kiitoksia tästä tilaisuudesta käydä keskustelua. Mielestäni se oli hyödyllinen ja opettavainen Tukholman ohjelman tiimoilta. Kuten mainitsin jo alustuksessanikin, itse ohjelma on hyvin laaja-alainen ja kattava soveltamisalaltaan. Se kattaa useita alueita siirtolaisasiat, turvapaikkakysymykset, sisäiset kysymykset, ulkosuhteet, kuten moni täällä toikin esille puheenvuorossaan, Tukholman ohjelma ja kaikki sen osatekijät vaikuttavat ihmisten arkeen tavalla tai toisella. Kun kerran se auttaa myös määrittelemään työtä kaikilta osin sisäoikeusasioita. Ainakin voi olla samaa mieltä ystäväni komission sen Borgen kanssa siitä, että vertaisanalyysin täytyy perustua siihen armioon, mistä olemme tähän päässeet. Totta kai kaikki havittelevat utopiaa, kaikkien parhaita tulosta. Mutta jos sitten arvioidaan ohjelmaa ja sen monisärmeistä luonnetta, vuotta monen vuoden osalta, niin eikö ole kohtuullista sanoa, että aika pitkälle on päästy? No, pariin kysymykseen vastaisin vähän täsmällisemminkin. Herra Berlinger ja herra Loveth Aguilera ja herra Cassini esittivät kysymyksen käytännön vaikutuksista ja hyödyistä Tukholman tulosten jäljiltä. No se on aika pitkä luettelo, jos oikein tarkkaan miettii. Minun mielestäni Saavutetut tulokset ovat aika ilmeisiä, jos ajatellaan ihan jo hyväksytty lainsäädäntöäkin kaikissa sisä- ja oikeusasioissa. Ajatellaan kaikkia sitä lainsäädäntöä, tämä on varmasti tavoitteemme, joka takaa kansalaisten turvallisuuden kaikilta osin heidän elämässään. Herra Gerero Salom mainitsi myös tarpeen keskittyä arvoihin. Ja minä olen sitä mieltä, kun arvoista puhutaan, niin on kyse nimenomaan eurooppalaisista arvoista, jotka ovat myös Tukholman ohjelman keskiössä. Rova Wikström mainitsi myös uudellisijoittamisohjelman merkityksen. Varmasti tiedätte, että tässä on yhteinen ohjelma hyväksyttykin parlamentin päätöksellä viime vuoden maaliskuussa, niin että voidaan taata se, että yhteensovitetusti huomioidaan kaikki ne, jotka suojelua tarvitsevat. Että kyllä tässäkin eteenpäin on päästy tässäkin tärkeässä asiassa. Herra Kirkhope puhui puolestaan ilman omaisia kulkevien alaikäisten vaatimuksia. Totta kai se edellyttää meidän huomiotanne. 2010 toukokuussa komissio esittikin toimintasuunnitelman 2010-2014 kaudelle. Tämän toimintasuunnitelman täytäntöpanosta kerrottiin viime syyskuussa. Sen takaamiseksi, että tähän edelleen puututaan vaikutuksellisesti. Herra Papanopulo puhui puolestaan lainsäädäntömenettelyistä Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Minä uskoisin, että menettely on kohentunut yhteispäätösmenettelyn myötä. Komissiokin on korostanut tätä. Se, että parlamentti on täysimittaisesti mukana koko prosessin ajan niin, että neuvosto ja komissiokin pidetään varpaillaan, on sinällä jo hyvä asia. Siis selvä parannus edelliseen, vaikka varmasti tässä vielä työsarkaa on. Ajatellen suhteita ja yhteistyötä kolmen toimielimen kesken. Aina on parantamisen varaa. Uh, uh, Eli tämä koskee yksinomaan sisä- ja oikeusasioita. Jotkut jäsenet kysyvät myös tiedonhallintastrategiasta. No jaa, komission asiakirja tiedonvaihtomallista julkaistiin viime joulukuussa. Sen tarkoituksena on vetää lankuja yhteen sieltä osin, miten paljon nyt tietoja vaaditaan rajat ylittävästi. Komission löydöksiä nyt tarkastellaan neuvostossa hyvin tarkkaan ja palaamme niihin myöhemmin. Herra Diaz de Vera mainitsi myös direktiivin, joka liittyy varojen takavarikointiin ja jäädyttämiseen ja menetetyksi tuomitsemiseen. Ja nythän Parlamenttikin on ollut tässä mukana live äänestyksen myötä, eli niin kyllä tässäkin eteenpäin on päästy. Toivottavasti itsekin huomaatte, että me olemme urastaneet kovasti viime kuukausina, jotta tässäkin päästään eteenpäin, kuten muiltakin osin Tukholman ohjelmassa. Itse ohjelma takaa sen, että ne kysymykset, jotka ovat keskeisiä ja edellytä vielä työstämistä, vapaudet ja oikeuden kysymyksissä ovat aina meidän mielissämme ja toiminnan keskiössä. Ja se on todellakin Tukholman ohjelman etu, että me pystymme keskittymään uudistuksiin ja muutoksiin, jotka ovat tarpeen. Ainakin se on taannut jatkuvuuden. Eri puheenjohtajakausienkin läpi meillä on oma työohjelmamme, jossa parlamentti ja komissikin ovat mukana kun siirrytään puheenjohtajakaudesta toiseen. Lähestymistavan johdonmukaisuus on ollut hyödyllistä sekin. Vapauden, turvallisuuden oikeuden alue, jonka edestä olemme uurastaneet niin kovasti, on tuonut valtavasti hyötyä, koska on saatu aikaan tiettyä varmuutta tämän ohjelman myötä, ja kuten totesin myös tiettyä johdonmukaisuutta. Eli Kaiken kaikkiaan voin vakuuttaa teille, että Ilanin kauden loppupuolellakin me edelleen jatkamme työtä tämän parissa, jotta päästäisiin eteenpäin Tukholman olemaan tärkeillä aloilla. Odotan innolla yhteistyötä eri toimielinten kesken, että oikea-aikaisesti hyväksytään toimenpiteitä sen takaamiseksi, mitä me haluamme tarjota Euroopan unionissa. Kansalaiset ansaitsevat sen mielestäni. Kun nyt me olemme kallistumassa kohti kautemme loppua, niin Tukholman ohjelman kaltaisten ohjelmien hyöty on aika ilmeinen, koska me kyllä ihan loppuun asti puurramme ja luovutamme viestikapulan sitten Liettualle, joka voi sitten tältä pohjalta jatkaa siltä pohjalta, jonka olemme saaneet aikaan teidänkin yhteistyön ansiosta. Eli kiitos vielä, kiitos puhemies tilaisuudesta osallistua keskusteluun ja kiitos komission jäsen. Ja Frau Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kiitos kuuluu teille. Hienoa, että olette jaksaneet seurata näitä keskusteluja koko päivän ajan ja korostaa neuvoston roolia. Noin, keskustelu tästä aiheesta päättyy tähän ja näin siirrymme seuraavaan asiaan, eli neuvoston, anteeksi, komission julkilausumaa aiheena perintöveroasiat, perintöveroasioita koskevan asetuksen hyväksymisen jälkeen. Ja puheenvuoro